Colleagues, can I bring the meeting? Kollegan, aloitetaanko? Teillä on esityslistaluonnos edessänne. Voidaanko se hyväksyä seuraavaksi kahdeksi päiväksi? Jos näin, voimmeko siirtyä edelleen pöytäkirjan hyväksyntään? Kyseessä on 18. ja 19. kesäkuuta pöytäkirjat. Hyväksytäänkö? Kiitos. Sitten yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano ja Ne käsittelee Rova Foster, haluatko ottaa molemmat kimpassa vai yhden kerrallaan? Yhden kerrallaan. Eli yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ensin. Thank you very much, Chairman, and, um, thank... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ei näy kovinkaan yksityiskohtaisesti katsoa näitä kaikkia asioita läpi. Tehän se jo viimeksi kun kävimme ensimmäistä keskustelukierrosta yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Mutta ne, jotka ovat ole silloin viimeksi paikalla, niin haluan heille vain kertoa, että tässä katsotaan komission tiedonantoa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta lainsäädännöstä, joka kartoittaa, että nyt aika antaa tuloksia. Ja mitä tässä omassa lausunnossani jo jotkut olen tehnyt, olen vain vahvistanut näitä viestejä, että meidän pitää nyt edetä. Meidän pitää nopeammin edetä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suhteen. Nyt on kymmenen vuotta kulunut siitä, kun me sovimme asetuksesta täällä valiokunnassa, kun Löydy Palacio oli komission jäsen silloin. Ja silloin me selkeällä enemmistöllä päätimme, että tämä on oikea askel eteenpäin. Me tiesimme, että tässä on myöskin asioita, jotka liittyvät äh, liikenne- ruuhkiin ja liikakapasiteettiin ja muuhun. Ja kymmenen vuotta tämän jälkeen tämä on mennyt niinkin eteenpäin. Pitkään aika meillä on Cesar-yhteisyritys tällä hetkellä käytössä. Meillä on myöskin George Tasoboski tällä hetkellä siirtymässä ympäri jäsenvaltioita ja samassa asioita eteenpäin, että se on hubit toimintaan jotka ovat tällä hetkellä kovinkaan hyvässä tilanteessa vielä. Eli jos lopuksi saamme sitten sellaisen järkevän tavan teollisuudelle toimia Euroopan unionissa ja myöskin lentoyhtiöille, jotka tulevat tähän mukaan, mitä käyttää oikealla tavalla ilmatilaamme. Meidän pitää myöskin luoda uuden vuosien teknologiaa, että voimme hyötyä siitä. Ja tietenkin varmaankin tiedätte, että kuluttaja maksaa ajan ja hinnan, joita tulee tästä. Meillä on vain rajallisia resursseja, kun katsomme öljyä ja polttoaineen hintaa tällä hetkellä. Eli kaikki, mitä teemme täällä parlamentissa, että saamme asian eteenpäin vietyä, meidän pitää tehdä se. Tämän takia olen erittäin tyytyväinen, että pääsin käsittelemään tätä mietintöä. Ja tässä puhutaan myös kymmenistä tuhansista työpaikoista voidaan perustaa tulevaisuudessa. Voidaan säästää paljon CO2-päästöjä, koska tämänkin saavuttaisiin tehokkaammalla ilmatilan käytöllä. Ja me olemme jakaneet tämä kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat poliittisesti tärkeitä. Takai tässä on se, kuinka siirretään toimintaa, se strategia, ja sitten mitä johtopäätöksistä meidänkin pitää tehdä. Ja sitten aikataulu oli tärkeä myös. Joten loppujen lopuksi voidaan todeta, että kiitokset esittelijöille, Meillä oli hyvä keskustelu asiasta. Ja ajattelin, alkuperäisessä mietinnössä pitää tämä yksinkertaisena. En halua tehdä sitä liian monimutkaista, mennä liikaa yksityiskohtiin sen suhteen, mitä Cesar on tai tekee, vaan tarvitsemme tässä pelkästään katsoa sitä, että mitä periaatteessa haluamme tehdä asian suhteen ja että vahva viesti jäsenvaltioiden suuntaan. Te olette allekirjoittaneet yhteistä eurooppaista tehdyn päätöksen kauan aikaa sitten nyt toimikaa, koska asia on vain kestänyt ja kestänyt. Ja tämä ei ole hyväksyttävissä meille täällä parlamentissa, että myöskään meidän äänestäjillemmekään tämä ei ole hyväksyttävissä, että mukana tämän teollisuuden toiminnassa. Joten mietintö on hyvin yksiselitteinen. Mainitsin täällä aikataulun jo ja kysyin komissiolta ja kaikkiista asioista, jotka liittyvät tähän yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Ja he voivat kertoa sitten meille tästä uudestaan, miten mihin ollaan päästy. Caesarista meidän pitää jatkaa eteenpäin, ottaa teollisuus mukaan, kaikki ottaa tähän mukaan. Ja kyseessä on myöskin poliittinen tahto. Jos meillä ei ole poliittista tahtoa, meillä ei ole mitään. Ja minun oma hallitukseni kyllä omaa poliittista tahtoa tälle harjoitukselle. Ja olen varma, että myöskin te tuette omia ministereitänne ja saatte heidät liikkeelle asian suhteen. Ja sitten kollegani ovat tehneet aika paljon tänne muutosehdotuksia. Tietenkin näillä on tietenkin lisäarvo näillä tarkistuksilla tähän mietintöön liittyen. Ja me olemme tehneet myös kompromisseja. Tuskin minun tarvitsee käydä kaikkia läpi, koska tässä menisi muuten puolitoista tuntia tämän asian suhteen. Tuskin tarvitsee toistaa näitä kaikkia. Mutta EPPn, ST ja ALDEn ja vihreiden kannat on kyllä otettu tähän mukaan olemme löytäneet hyviä kompromisseja heidän kanssaan. Ainoat yksittäiset tarkistukset, joita ehkä emme voi tukea äänestyksessä, ovat sellaiset minun kantani, jotka ovat tässä jo selkeästi esille, että me voi enää toistaa uudestaan, me toistaa niitä kerta toisessa jälkeen. Joten pidättekö tällainen tiukka mietintö eikä että mitään epäselväksi jäsenvaltioille. Kaikki viestit ovat selkeitä, joita välitämme eteenpäin. Joten haluaisin kiittää kollegoitani ja varjoesittelijöitä siitä, että hyvin tukevia, rakentavia, kun olemme työstäneet kompromissiehdotuksia yhdessä. Ja vaikka täällä on kollegoilla erilaisia kantoja, mutta uskon, että meillä on hyvä äänestyslista, jota voitte tukea huomenna äänestyksessä. Kiitoksia. Kiitos. Takoon. Uh, äh, danke, Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Marineskon sijaan, joka jo kyllä ei päässyt tänne paikan päälle, voin puhua hänen puolestaan, koska hänellä on tärkeitä romanilaisia ja politiikan asioita hoidettavana. Tulen ottamaan lyhyesti kantaa tähän varjoesittelijän Marin Eskun kiitokset lankevat Rova Fosterille. Hän on tehnyt hyvää toimintaa, hän on käynyt hyvää keskustelua varjoesittelijöiden kanssa ja kaikki tarkistukset on otettu kunnolla huomioon. Ja varmaan meidän yhteinen etumme on se, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila luodaan mahdollisimman nopeasti. Ja nämä toiminnalliset ilma, ilmasto, ilma, tarpeen tässä. Ja ne pitää nopeasti perustaa. Mutta kun puhutaan Euroopasta, meidän pitää katsoa myöskin rakenneuudistuksia. Ensinnäkin meidän pitää ottaa huomioon ilmailun turvallisuus tähän liittyen on tärkeää, että nämä ilmailualueet jaetaan rajat ylittäen myös, ettei kukaan voi sanoa, että pelkästään kansallista voidaan taata paras ilman, ilmailun turvallisuus. Ja ettei tässä ole mitään kuluja aiheuttaa, ettei kukaan, ketään kiinnosta tällainen yhteistyö. Kyllä tarvitaan sitä, että meillä on turvallisuutta, koska lähtö- ja nousu tilanteet lisääntyvät tällä hetkellä ja meidän pitää taatu tässä yhteydessä turvallisuus. Eikä saa henkilökuntasyistä tai muista syistä aiheuttaa onnettomuuksia. Tämä on meidän yhteinen toiveemme ja tämän Rova Foster esitti myös selkeästi. Meidän kansallisille hallituksillemme pitää antaa selkeät sävelet kuljetusministereille – jotka ovat vastuullisia kansallisesta toiminnasta. Meidän pitää taata se, että etenemme asiassa. Alhaalta ylöspäin lähestymistapa on ainoa oikea ratkaisutapa tähän, ja nopeaa toimintaa tarvitaan. Jos emme pidä kiinni aikataulustamme, niin silloin pitää kyllä tarttua asioihin kiinni. Komissio ja jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet olevansa valmiita tähän. Mitä tulee näihin toiminnallisiin ilmailualueisiin, me mitä työstää tätä edelleenkin. Tähän on otettu myöskin asiantuntija Jarsen Bovski mukaan ja kuulemme tästä kohtaa raportin hetkessä tilanteesta. Ja ikävä kyllä pitää todeta, että yhteisöllisyys ei tällä hetkellä tapahtunut vielä paljon. Joten komissionkin taholta tarvitaan vielä toimia sopimusrikkomusmenettelyn suhteen. Tämä on se viesti, joka parlamentilta pitää välittyä. Kollega Esko varjoesittelijänä on sitä mieltä, että nämä asiat ovat hyvin otettu esille mietinnössä ja että myöskin nämä mainitut kompromissitarkistukset kattavat melkein kaiken, paitsi muutama asia on vielä hieman epäselvä tällä hetkellä ja toivottavasti äänestyslistan pohjalta saamme hyvän äänestystuloksen. Thank you, Mr. SND Danielis. Kuun, voitteko panna mikin pois? Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää erityisesti rouva Fusteria esittelijäämme, samoin myös varjoesittelijöitä tästä loistavasta mietinnöstä ja mie- oikein hyvästä yhteistyöstä, jota he ovat käyneet ja johon olemme sitten kompromissitarkistusten muodossa voineet tehdä siten, että olemme niistä samaa mieltä. Kaikkia tätä kautta olemme voineet välittää hyvin selkeä viestin komission suuntaan. Haluamme korostaa sitä, että komissio toimisi mahdollisimman pian, jotta tätä lainsäädäntöä yhteisen ilmatilan osalta voitaisiin viedä eteenpäin. En aio nyt toistaa sitä, mitä muut ovat tässä edellä sanoneet. Haluaisin kuitenkin sanoa, että näiden kompromissitarkistusten joukossa me haluamme tukea sitä mm, vahvaa kantaa, joka pitäisi komissiolla olla, kun ajatellaan niitä aikamääriä ja näitä tukia. Kaikkia näitä toimia pitäisi rahoittaa järkevällä ja tehokkaalla tavalla ja tukijärjestelmä täytyy tarkistaa. Lisäksi haluan sanoa, ei pidä myöskään unohtaa sitä, että yhteinen eurooppalainen ilmatila on todellakin eh, asia, joka on hyvin voimakkaalla tavalla muuttanut liikennejärjestelyjä ja tämä lainsäädäntö ja tämä aloite vähentää, vähentää sen arvo vähenee, jos ö, aika kuluu nopeasti eikä sitä sitten sovelleta. Thank you, Chair. I'm replacing uh, Madame Meisnerin sijainen, joka on varjomme tässä asiakokonaisuudessa. Kuten tiedätte, 2012 tulee olemaan ratkaisevaa vuosi yhteisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamiseksi, ja siksi me pidämme myönteisenä tätä valiokunta-aloitteesta mietintöä. Rava Fosterin mietintö on hyvä, voimme tukea kaikkia 21 kompromissitarkistusta ja useampia muitakin. Äh, varjoesittelijät ja esittelijät ovat tyytyväisiä siitä, että lähetämme selkeä viestin, että nämä toiminnalliset äh, ilmatilalohkot pitää saada 2012 loppuun toimintaan toimintaan ja sitten me vähennämme kustannuksia, vähemmän ilmavalvontakustannuksia, kuten kompromissi 8, 19 ja 12 kutsutaan, todetaan. Ja useilla jäsenvaltioilla on kansalliset toimintasuunnitelmat, jotka eivät ole samansuuntaiset kuin nämä eurooppalaiset tavoitteet. Tässä myös voimakas viesti komissiolle, että ryhdytään toiminnat ongelmien kohtaan, ne erityisesti ryhdytään rikkomusmenettelyyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät tätä lainsäädäntöä noudata. Meillä on myöskin lentokenttäpaketti, joka on tätä yhteistä ilmatilaa koskevan paketin kanssa täydentävä, ja se pyrkii maan kapasiteetin tehokkaampaan käyttöön. Molempia pitää käyttää tehokkaammin ilmatilaa ja lentokenttiä, jotta Euroopan ilmailu pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin. Ja Lichtenberg. Yes, thank you very much. I got the briefing of what... Kiitoksia. Kuulin tämän yhteenvedon, mitä on tapahtunut. Ah, minä voin puhua saksaa täällä. Kiitokset näistä tiedoista. Haluaisin ottaa yhden tärkeän asian esille, eli rahan. Ja tähän haluaisin keskittyä puheenvuorossani. Useimmissa tarkistuksissa vaaditaan sitä, että näille toiminnallisille ilmailulohkoille annettaisiin rahaa ja muutakin. No, eurooppalaista rahaa haluat kyllä monet muutkin tällä hetkellä. Minulla olisi tähän liittyen toive. Jos se ei onnisti tällaisen yksityisjulkisten kumppanuuksien puitteissa tehdä reilun taakanjaon, eli tavattaisi reilu taakan jako, ettei pelkästään hyöty jäisi yksityisille ja julkinen puoli maksaisi viulut, niin, niin sitten muutoin en voi kuvitella, että voisin hyväksyä tätä. Meillä on tarkistuksia tämän suuntaisesti jo tehtynä. Selkeät säännöt, jotta katsotaan reilua jakoa. Ja voin tuskin ajatella, että voisin hyväksyä tarkistukset liittyvät lisävarojen pyyttöön Euroopalta. Kun ajattelen sitä, mitä täällä on viime vuosina tehty, että juuri ilmailusektorilla voittojen yksittäistäminen on aika yleistä ollut tähän mennessä. Ja tästä herää ajatus, että ilmailusektorilla ja siihen liittyvillä kansallisilla eduilla, jotka liittyvät yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan, pitäisi tehdä varatoimenpiteitä, ettei vain varat mene yhteen suuntaan. Ja ettei voi käydä niin, että annetaan nyt plankkosekkejä. Jäsenvaltiolla on blokkaus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suhteen. He eivät ehkä halua tai voi sopia asioista. No tätä tuskin voidaan yksin rahalla hoitaa. Kyllä pitää löytää myöskin muista määräyksistä ratkaisu tähän. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meinen Kollegen... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin olla samoilla linjoilla muiden puhujien kanssa, että edustaja Foster on tehnyt hyvän mietinnön ja kyllä tämä, nämä tarkistukset ovat myöskin onnistuneet. Tässä on asiakirja, joka osoittaa jälleen kerran sen, että parlamentti on hyvin kunnianhimoinen ja että jäsenvaltiot taas ovat hitaampia. Vaikka tästä olisi ehkä hyötyä vaikka työpaikkojen luomisessa. Ja annan esittelijä siinä mielessä kyllä oikeutuksen että jokaisen pitää nyt lopata oman hallituksensa suuntaan, että vihdoinkin yhtenäistä eurooppalaiset ilmatilaiset tulee todellisuutta. Kiitoksia. Thank you for the commission, Mr. Kastel. Herra Kastelette komission puolesta. Uh, thank you, thank you Chairman. Uh, good. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin aivan aluksi korostaa sitä, että Viime kerralla tuli esille se, että tämä Rova Fosterin mietintö on loistava äh, laatuaan. Se on hyvin selkeästi kirjoitettu, se ottaa esille tärkeimmät kohdat ja se tuo esille myös, mitkä ovat eurooppalaisen ilmatilan todelliset tärkeimmät ongelmat. Kuten jotkut ovat täällä maininneetkin, niin tässä on tiettyjä kysymyksiä ja me ymmärrämme komission puolelta nämä eurooppalaisen yhteen, yhtenäisen ilmatilan tavoitteet, jotka liittyvät myös yhteiseen lennonjohtopalveluihin. Tämä laadun parantaminen, kulujen vähentäminen ovat olleet siellä esillä. Myös se, että voidaan parantaa kapasiteettia ilmassa ja vähentää myös viivästymyksiä. No, jotkut tarkistukset tuovat esille sen, että yhtenäisen ilmatilan soveltaminen on ollut puutteellista, erityisesti näissä toiminnallisissa ilmatilalohkokysymyksissä on ollut ongelmia. Me olemme sitä mieltä, että todellakin soveltamista ja implementointia pitää jouduttaa. Ja kun ajatellaan sitä, että liikenne määrät kasvavat ja kun ajatellaan tätä kriisiä, niin olisi todellakin hyvä modernisoida tiettyjä toimintoja nyt. Haluaisimme kuitenkin tuoda esille sen, että olemme lähettäneet myös muistutuksen tästä jäsenvaltioille ja haluamme korostaa sitä, että siellä on esitetty vaatimus, joka liittyy mm, tämän lainsäädännön soveltamiseen ja siellä määräaikana tämä joulukuu. Ja totta kai komissio aloittaa sitten tuon määräajan kuluttua tietyt toimet jäsenvaltioita kohtaan ja siitä annamme sitten enemmän tietoa ensi vuoden alussa – ja sitten nämä tarkistukset, jotka myös liittyvät kansallisten suunnitelmien tarkistamiseen. Meillä oli viime vuonna kesäkuussa toimia ja niiden pohjalta tehtiin suosituksia jäsenvaltioille ja sitten tältä pohjalta on suunnitelma ja lähetämme jäsenvaltioille kirjeitä ja pyrimme näihin kansallisten suunnitelmien tarkistettuihin versioihin ja siellä yritetään päästä mainittuihin tavoitteisiin toimintojen osalta. Jotkut jäsenmaat ovat ponnistelleet voimakkaastikin, jotkut ovat sitten tehneet hieman vähemmän työtä ja tässä nimenomaan sitten seuraavalla kaudella 2015 luottavalle taululla pyrimme saamaan aikaan parannusta. Sitten tämä CESAR-järjestelmän soveltaminen, tämä on myös yhteinen aloite ja siinä prioriteetti annetaan tietyille järjestelmille, järjestelmille jotka pyrkivät helpottamaan eri järjestelmien yhteen toimimista. Ja tämä on siis koko ajan yhteydessä CESAR-järjestelmään. Ja tästä voivat saada hyötyä myös, eivät ainoastaan suuret yritykset, vaan myös pienet ja keskisuuret yritykset. Pyrimme myös varmistamaan seuraavalla kierroksella että tähän CESAR-järjestelmään voivat tulla mukaan nämä eri tahot. Ja sitten kansalliset valvontaviranomaiset ovat tietyiltä osin ongelma. Siellä on ehdotettu tällaista keskitettyä järjestelmää. Ja ennen kuin kaikki tämä toteutetaan, niin meidän täytyy katsoa, mikä on eurooppalaisten elinten osuus. Ja sitten näillä sektoreilla – myös on henkilöstöresurssit, asia, joka on otettava huomioon myös tällainen sosiaalinen ulottuvuus ja työmarkkinaosapuolet on asia, joka pitää pitää mielessä. Ja sitten kapasiteettikysymys. Tiedämme, että on selkeä linkki sen kapasiteetin välillä, joka on ilmassa ja sitten tämän lennonjohtopalveluiden kapasiteetin välillä. Ja se on ulottuvuus, joka on otettava huomioon, huomioon ö, tietynlaisena rajoittavana tekijänä. Haluan vielä kerran sanoa, että esittelijä on tehnyt mielestäni erittäin hyvää työtä ja Euroopan parlamentti on antanut hyvän panoksen laadukkaan mietinnön muodossa. Tämä edistää varmasti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kysymystä. Kiitoksia. Haluatko lisää jotain, Foster? Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissio. Ihan lyhyesti. Jätin puhumatta siitä lausunnosta, mitä, minkä Afet esitti. En aio käydä sitä läpi. Ja sedeltä, puolustusalivaliokunnalta korjaan. Mutta siinä oli Yksi kohta, jota ei pidä tukea. Me olemme puhuneet yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. He ovat sitä mieltä, että pitäisi tehdä vaikutusarviointi. No, miksei meillä ollut sitä kymmenen vuotta sitten? Totta kai tämä on monimutkainen alue, kun puhutaan siviili- ja sotilaslentoliikenteestä. Ei tämä mitään insinööritiedettä ole, kyllä tämä voidaan selvittää, mutta kun heitä lukee, niin vaikutti sille, että koko kristillisen lännen jokaisessa sotilaskoneessa pitäisi olla laitteet tähän järjestelmään kytkeytymiseksi. Mutta näin ei ole. Totta kai sotilaspuolen pitää olla mukana, mutta tämä heidän tarkistuksensa on tässä hyvin perustuspeilin katsova mietintö sinänsä liittää näiden asioiden kattamiseksi. Rova Lichtenberg oli oikeassa ottaessa rahoituksen esille. Cesar saa rahoitus yhtäältä ja sitten, jos Cesarin yhteisyritystä tarkastelee, niin kaikkihan ei ole yksityistä rahaa. Teollisuus ja yritykset ovat tutkineet ja toteuttaneet paljon teknologiahankkeita. Ja tämä ei ole ainoastaan veronmaksajan rahaa. Mikään ei ole ilmaista, mutta täytyy tarkastella pitkän aikavälin hyötyjä bisnekselle, yrityksille, kuluttajille. Joten kiitoksia komission kertomuksesta. Me aseet paukkuen etenemme sanotaan ihan myönteisessä hengessä, jotta jäsenvaltiot kuuntelevat meitä. Ja saatte kaiken tukemme samassa tarkoituksessa. Ja, ja jos te haluatte niitä ponnekkaammin toteuttamaan näitä funktionaalisia lohkoja, niin tehkääpä se ja me palaamme sitten mietinnän parissa äänestykseen. Kuten Faster mainitsitte, äänestys on valiokunnassamme huomenna, liikennevaliokunnassa ja sitten syyskuussa täysistunnossa. Seuraavaksi Rova Foster jälleen ja eurooppalaisten savi- satelliittinavigointijärjestelmien toteuttaminen. Ensimmäinen käsittely ITRE on vastuvaliokunta, mutta Jackie, puheenvuoro on sinun. Right, let me just switch my head back now to something else. Uh, we... Niin oikeastaan toiseen asiaan. Meillä on, meillä on kyllä ehdotuslista tästä näin, ja se on hyvä asia, hyvä alku ainakin. Haluaisin kiittää kollegoita hyvin rakentavasta, rakentavasta tarkistus tuesta, ainakin suurimman osa näistä on rakentavaa toimintaa. Mutta jos katsomme nyt sitten Miksi meillä on tämä mietintö? Tämä tarkoitus on se, että GNSS jatkuu ja rahoitus jatkuu ja takaamme sen, että mitään päällekkäisyyttä ei synny, koska tämä on myöskin ö, julkista rahoitusta, mitä tässä käytetään. Ja kaikki tämä julkinen rahoitus, mitä tässä GNSS on käytössä, tämä on aika monimutkaista rakenne rahastojen käyttöä. Tietenkin tämä koko ajatus on loistava, että voimme jatkaa sitä, se on hyvä. Minun kannaltani tässä on hyötyjä liikennejärjestelmälle, jota on myöskin omissa huomioissani ottanut esille, kun keskustelimme ensimmäinen kerran tästä, oliko sitten maantie, meri vai muu liikenne. Joka tapauksessa on tärkeää, että kaikilla aloilla edetään. Emme nyt käy tätä kokonaan läpi. Kuten totesin, täällä on muutamia väärinkäsityksiä. minäkin kuulin näitä jälkikäteen. Koska rahoituksen suhteen tämä ei ole ihan niin yksilitteinen asia. Tässä puhutaan, hypätään nyt toi, yhdestä infrastruktuuriprojektista toiseen. Ja sitten huomataan, että kun näistä tarkoituksista on tehty niin, että puhutaan rahoituksesta, joka oikeastaan ei tulisikaan tästä rahoituskohteesta, vaan horisontti 2020 rahoituslähteestä. Ja pyrin katsomaan juuri, mitkä tarkistukset koskevat oikeastaan tätä minun mietintöni. Joten tulemme välittämään teille tämän tiedon, puheenjohtaja, että kollegoille, että älkää loukkaantako jos tuottajan tiettyä tarkistusta, koska tämä on oikeastaan ole se oikea kohta puhua rahoituksesta tässä asiassa. Puhuttiin turvallisuudesta ja julkisiin hankintoihin ja alihankintoihin, siis alihankintaan. Ne ovat kaikki oikeastaan aika yleistä selkeitä asioita että alihankintaan se ei saisi käyttää, jos ei käyttää kunnon hallinnollisen valtiollisen järjestelmän määräysten puitteissa. Meillä oli hyvä keskustelu, avauskeskustelu muutama viikko sitten, joten annan mahdollisuuden kollegoille keskustella tästä uudesta Ashtonistan versiosta. Otetaan kollegoiden kommentteja Danke, Herr Vorsitzender. Danke auch von, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Rova Fosterille. Loistavaa valmistelua näille 38 tarkistukselle, täällä on. Täällä on kaksi hyvin laajaa kompromissia hänen taholtaan tehty. Ja näin tärkeimmät tarkistukset ovat kyllä hyvin taas heijastettuna ehdotuksissa. tämä on EPPlle myös tärkeää. Martin Kievitsin tarkistuksessa oli kyseessä tämä sanamuoto. Keskustelimme hänen kanssaan tästä. Että GNSS-valvonta on tässä myös katettuna. Ja että tämä tulee myöskin kyseisissä artikeloissa täyttöön pantoksi. Hän tulee vetämään tarkistuksen 44 pois siis. Ja pääkeskustelun aiheena oli, kuten Rova Foster täällä mainitsikin, oli se, että kuinka pitkälle rahoitus menee tämän järjestelmän suhteen. Tämä on Euroopan unionin ulkopuolinen investointi, kun luodaan Galileo-järjestelmää, ja tähän on annettu uusia, uusia lisärahoituspanoksia. Jotta käy aina meidän etujen mukaista, tarvitsemme selkeät määritelmät, tarvitsee myöskin laajaa käyttöä, tarvitsee myöskin uudelleen rahoitusta investoinneille. Tämä on tärkeä monella alalla meri turvallisuuden kannalta aluksille tai sitten vaikka tietulli järjestelmämaksujen keräämisessä tai järjestelmissä, jotka koskevat maantieliikennettä. Tämä on kaikissa asioissa tärkeää. Ja tämän takia myöskin ITRE on tässä hyvin kiinteästi mukana. Tässä puhutaan älykkäistä liikennejärjestelmistä, kuinka voidaan välttää ruuhkia ja antaa ruuhkavaroituksia. Kaikki tämä pitää tähän mukaan. Ja sitten edustaja Liberaskin tarkistus käsittelee lähinnä tämän sovellutuksen yhteisrahoitusta – mutta on tärkeää, että keskustelemme tässä asiasta, että luodaan linkkejä GNSSn käyttöön ja taas sitten kaikkeen muuhun, mitä taas tulee taas tätä horisontti 2020 rahoituslähteestä. Nämä me olemme lähettäneet kommentit Fosterille ja me olemme myöskin äänestyllistä, että varmaan edetään tässä näin eteenpäin. Thank you very much, Mr. El Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tai hänen tekemästään työstä. Julauski ei ole täällä nyt paikalla ja hän pyysi, että sanoisin muutaman sanan mietinnöstä hänen puolestaan. Yleisesti ottaen voimme kyllä tätä lausuntoa tukea. Fokuslav pahoittelee sitä, ettei ole korostettu tämän soveltamis puolen joudutamista ja se on puute, koska ei ole myöskään määrärahoja tässä, jonka kautta voitaisiin parantaa liikennepuolta tältä osin. 2020 on tässä nyt tiettynä määräajana, mutta tiedämme, että tämä 2020 budjetin osalta, sehän on jo, tietyt toimet on jo hyväksytty, siihen ei enää voida tehdä muutoksia. Sitten Pokuslav jätti joitakin suullisia tarkistuksia, ollakseen joustavampi ja, ja sitten halutaan tähän Horisontti 2020 ohjelmaan tiettyjä täydentäviä osia. Jos voitte katsoa läpi nämä suulliset tarkistukset, niin se olisi hyvä, mutta yleisesti ottaen voimme tukea tätä yleistä lähestymistapaa, kuten kollegatkin. Yeah, yeah. So Mr. Klintz, has... Klintz on ollut vastuussa tästä kysymyksestä meidän puolesta, mutta hän ei ole nyt paikalla. Klintz jakaa esittelen näkemyksen, että toimiva eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä voi tarjota sekä yrityksille että kansalaisille merkittäviä etuja. Pitää myös tervetulleena yrityksiä lisätä seurattavuutta kaikissa menettelyissä, kuin myös vastuvelvollisuuden lisäämisessä erityisesti vaatimalla komissiolta kertomuksia Euroopan parlamentille. Hän myös uskoo, että pitää ponnistella edelleen budjetin hallintaa ja ohjelma peittää hallita tehokkaammin. Hän on sitä mieltä, että yksityisiä investoijia ei pidä äh, rahoituksen saamisesta, jos ne niin haluavat. Ja, herzlichen Dank. Um, in... Kiitoksia. Näin kokonaisuudessaan mietintö on hyvä minun mielestäni ja voin hyväksyä sun osan tarkistuksistakin. Kiitokset erityisesti siitä, että yhteen toimivuus on nyt tässä tärkeässä roolissa. Tämä oli aikaisempien vuosien suuri vaje, että tätä ei otettu tarpeeksi esille. Jos olisimme tämän tehneet aikaisemmin, olisimme säästäneet paljon vaivaa nyt. Pidän tätä periaatteessa tärkeänä ja kaiken kaikkiaan hyödyllisenä asiana. Yksi asia kuitenkin vielä tässä on, rahoituskysymys nimittäin. Jos yrityksille lahjoitetaan rahaa, niin pitäisi mainita sitten tällaisella nimellä, eikä puhua mistään yksityisjulkisista kumppanuuksista. Minä periaatteessa tuen kyllä yhteisrahoitusta, jos kyseessä on joku mielenkiintoinen hyvä projekti, mutta kuten aikaisemmin jo totesin, eihän nyt voi olla niin, että näissä kumppanuuksissa aina vain yhteen suuntaan myönnetään rahaa. Kiitos ja komission puolesta herra Schneidke Schnittke. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle erinomaisesta lausunnosta. Viimeksi kerromme, miten paljon arvostamme työtä sen selkeyden vuoksi. Ja myös siksi, että se tukee GNSS-ohjelmia. Kuunneltuani päivän puheenvuoroja, täällä vaikuttaa olevan laaja konsensus tuostanne ehdotukselle. Haluaisin ottaa vain yhden asian esille, koska Ralph Foster toisen esille, se on rahoitus. Se on tärkeää. Rohkenisin sanoa, että kukaan ei ole eri mieltä sen suhteen, etteikö sovellusten tukeminen ole välttämätöntä. Kuten yksi parlamentin jäsen totesi, infrastruktuuria on hyödytön, jos kukaan ei sitä sovellusten muodossa ota käyttöön myöhemmin. Ainoa kysymys johon pitää tarttua on, miten nämä sovellukset rahoitetaan. Joko äh, tähän lainsäädäntöehdotukseen liittyvällä rahoituksella vai muulla rahoituksella. Tiedätte kantamme. Olemme laskeneet budjetin, esitelleet sen parlamentille ja neuvostolle, ja se koskee ainoastaan infrastruktuurin kehittämistä. Leikkaukset siitä sovellusta kehittämiseksi äh, vaarantaisivat Galileon infrastruktuurin luomisen. Ja siitä ja muistakin syistä tuomme täysin Rava Fosteria, kun hän ehdottaa, että, että tutkimus- ja kehitystyörahoitus sovelluksia varten pitäisi hakea 20, horisontti 2020 ohjelmasta. Paljon enempää ei varmaan tarvitse sanoa. Kiittäisin teitä kaikkia toistanne Jarva Fasteria erinomaisesta mietinnöstä. Kiitos. Thank you. Foster, haluatte puhua? Um, uh, Kiitos. Ja kollega Liberatkin, jos katsotte äänestyslistaa, hän puhui suurista tarkistuksista – paljon panneet ne äänestyslistaan. Tämä on aika rakentava edes, etenemistapa. Olemme useimmat kommentit kautta ryhmien ottaneet huomioon huomista eteen. Kiitos. Valiokunnassa on äänestys huomenna ja Itren äänestys uskoksemme 6. syyskuuta. Ja toivon mukaan Tämä nyt on vain suuntaantavaa, mutta tämä olisi lokakuun täysistunnossa. Okei. Okay. Seuraavaksi listalla on yhteiset säännöt lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta. Herra Ugias, puheenvuoro on teidän. Grazie Presidente. Rispetto alla tabella di marcia che... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan tätä hyvää ajatusta, meillä on edessämme, niin minä olen tehnyt tästä ensimmäisen ehdotuksen joka on jaettu nyt sitten edustajille ja varjoesittäjille. Kiitokset yhteistyöstä mietintöluonnoksen suhteen. Tästä on käyty muutama kuulemistilaisuus ja mahdollisuus ollut myöskin vaihtaa mielipiteitä. Pyydän anteeksi. Paljonko minulla on aikaa ennen kuin Vasaran alkaa hakkaamaan edessä ajan päättymisen esimerkiksi? Olen aina hyvin va- vastahakoinen kertomaan tarkkaa aikaa. Te voitte puhua, koska he puhuvat usein pitempään kuin aikataulu tai annettu määräaika. Mutta teillä on runsaasti aikaa. Jos näyttää siltä, että alatte puhua liian pitkään, minä yritän pysäyttää teidät. Teillä on kuitenkin edessäne mukavasti aikaa. Kiitoksia. Minun lausuntoni noudattelee hyvin pitkälti komission ja komission jäsen Kallaksen tekemää ehdotusta. Ja näin nopeasti yhteenvedettynä tässä on kyseessä seuraavanlaisia asioita. Ensinnäkin tämä luo jälkimarkkinat, tämä ehdotus lähtö- ja laskuluville. Eli tavallaan kaupallistaa ne. Jo isossa Britanniassa on tällaista ollut käytössä, mutta muissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä sitä ei vielä käytetä, vaikka se saattaisi ehkä jossain mielessä olla mahdollistakin. Joten tämä voisi olla mahdollinen käyttötapa, että annetaan myöskin sitten rahakorvauksia myydyistä luvista. Tämä prosessi, siihen liittyy muutama takaus, mukava vakuus. Eli pyritään vakauteen sillä, että tämä sääntelijä on riippumaton että pyritään välttämään sitä, ettei missään tapauksessa mitään, mitään epäreilua lupien jakoa tapahdu lentoyhtiöiden ja, ja muiden toimijoiden kesken. Tämä on erityisesti ollut juuri pyyntö ilmailualan toimien taholta, että voitaisiin käyttää näitä lupia tiettyinä aikoina, tiettyinä päivinä, kun puhutaan lähtöjä ja Tässä on myös pyritty katsomaan lähtö- ja saapumisaikojen tilannetta laajemmassa mielessä – ja todetaan, että jaetaan ne luvat sitten yleisemmän edun nimissä. Jotta ajatellaan tässä kuljettuja henkilöitä, jäsenvaltioita, lentokenttiä, lentoyhtiöitä ja sitten lentokenttää rakennus- ja hoitavia yrityksiä, kaikkia. Erityisesti pitää koordinaattorin riippumattomuutta, riippumattomuutta painottaa. Kuinkin tässä on ongelma. Tämä asiakirja, josta käsittelemme käsittelemme varjostelijoiden kanssa viime viikolla, se on asiakirja, jossa katsotaan aika tarkkaan kaikkia järjestelmän ongelmia, mitä tulee ilmailualaan. Ja näin annetaan myöskin mahdollisuus katsoa kaikkia periaatteellisia ongelmia. Tässä mielessä yksi asia on otettu esille, eli näiden paikallisten ja alueellisten lentokenttien ja sitten keskuslentokenttien välinen suhde. Ja tästä syystä tein tarkistusehdotuksen komission tekemään asetusehdotukseen, jossa pyritään siihen, että, että se taho, joka vahvistaa lähtö- ja saapumisajat, hän voi kieltäytyä myöntämästä lähtö- ja saapumisaikaa, jos jos joku alueellinen tai paikallinen yhteys näin kärsisi. Eli kyllä näillä hubeilla, eli keskusasemilla, on aina mahdollisuus näin myöskin käyttää hyväkseen sitten näitä mannerten välisiä yhteyksiä, joita heillä on. Eli näin luodaan tällaisia yhteyksiä vaikka Pohjois-Amerikan suuntaan. Ja sitten taas vielä kauempankin oleviin alueisiin, kuten Aasiaan ja Tyynenvaltameren alueeseen. Ja sitten vielä pari kommenttia. Vuodesta 2030 eteenpäin lentoliikenteen määrä on kaksinkertaistunut, joten tämänhetkiset lentokentät eivät pysty tyydyttämään kysyntää. Joten eurooppalaisista toimijoilta vaaditaan nyt ehdotonta toimintaa, että voidaan ottaa huomioon tämän uuden markkinatilanteen vaatimukset. Se tulemaan vaikeaa. ja tietenkin voitaisiin tehdä tämä ratkaisu tulla ensimmäiseksi mieleen, eli lisättäisiin vain tässä etukätien määrää, lisää hubbeja ja uusia lento, näitä nousu- ja kiitoratoja. Mutta me tiedämme että taas sitten alueen käyttö on meillä rajallinen luonnonvara, eikä tämä ei sallisi kyllä sitä. Joten erityisesti tällä hetkellä puhumme tämä ei varmaan ole paras mahdollinen ratkaisu, joka ottaisi huomioon kaikki ongelman juonteet. Me tarvitsemme ratkaisun, joka parantaisi tämänhetkistä lentokotajärjestelmää, jossa on 24 miljoonaa kontaktia käytössä. Ja myös 60 000 ihmistä työskentelee tällä hetkellä tällä alalla. Ja tämä on myöskin tärkeä tekijä Euroopan kannalta. Ja viimeinen kommentti. Meillä on tämä tilanne, josta puhuin aikaisemmin. Nyt meidän pitää päättää, että, että niiden vastustusten lisäksi, joita tällä hetkellä on näkyvissä niin tiettyjen tahon, tahojen osalta, niin heille saattaa ehkä olla taas mielenkiintoisempaa tai parempaa käyttää tämänhetkistä tilannetta ja jatkaa sitä. Puhun tässä erityisesti lentoyhtiöistä, näistä vanhoista lentoyhtiöistä, jotka ovat lippuyhtiöitä, kansallisia yhtiöitä. Ja niillä on tällainen tendenssi jäädyttää asioita. Ei muuta mitään, he toteaisivat. Mutta tämä olisi erittäin kielteistä eurooppalaiselle lentoliikenteelle, koska jos jäätäisiin tähän tilanteeseen Eli ei tehtäisi mitään tai sitten tehtäisiin vääriä ratkaisuja. Niin tämä johtaisi kyllä siihen, että Eurooppa olisi tämän jälkeen ähm, heikommassa asemassa kuin oli aikaisemmin. Joten tarvitaan rakentavaa yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kesken, jota kirjoitan tässä erityisesti, Tällä hetkellä asiakirja on vielä avoin myös komission taholta. Olemme kuulleet heidän taholtaan kommentteja tähän suuntaan. Eli syyskuuhun mennessä meillä on tarkoitus tehdä vielä tarkistuksia tähän, ja siihen mennessä varmaan saamme myöskin hyvän ajatuksen, joka saa sitten komissiolta kuulevan korvan. Fidanza for the EPP. Fidanza EPP. Kiitoksia, minäkin haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä. Ja meillä on tällä hetkellä tämä työasiakirja kyseessä lentokenttäpakettiin liittyen. Eli tässä vaiheessa voimme tehdä jo hyvin konkreettisia ehdotuksia ja huomioita. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että edessämme on sektori, joka on suurissa vaikeuksissa maailmanlaajuisen taloustaantuman takia. Ei pelkästään ainakin senkin takia, vaan muistakin syistä. Meillä on tällä hetkellä lentoyhtiöitä, jotka taistelevat kansallisilla markkinoilla ja sitten myöskin kansainväliset yritykset vievät taas sitten eurooppalaisilta toimintakenttää pois. Eli olemme tilanteessa, joka on sellainen, että tällä hetkellä markkinat ovat hyvin tyhjiin imettyjä ja kasvumaisuudet ovat heikot. Ja tietenkin meidän pitää miettiä sitten tällainen ratkaisu, joka toimisi useammalla tasolla. Ratkaisu, joka ei koskisi pelkästään lähtö- ja saavutusaikoja, vaan myöskin muitakin aspekteja. Meidän pitäisi kehittää lentokenttä järjestelmän kapasiteettia useammalla interventiolla. Ajattelen tästäkin lähtö- ja saapumisaikoja, mutta ajattelen myöskin investointeja infrastruktuuriin niissä tilanteissa, jos tämä on maatilanteen suhteen mahdollista. Ja jotenkin pitää myöskin pystyä paremmin kehittämään näitä eurooppalaisia toiminnallisia ilmatilan lohkoja ja ilmavalvontaa. Tämäkin olisi kehitystä. Joten monitahoista strategiaa tarvitaan, josta tämä lähtö- ja saamusajat ovat yksi aspekti. Haluaisin hieman kommentoida esittelijän kommentteja ja mietintöä. Mitä tulee koordinaattorin riippumattomuuteen, josta olemme sopineet, Tämä on ongelma, joka on hyvin tärkeä ongelma. Sen olen kuullut kokouksissa näinä kuukausina. Tätä ei enää niin kiireellisenä ongelmana, mutta ilman muuta riippumattomuus ja, ja päätöksenteon autonomia liittyy myöskin rahoitukseen. Kuka takaa sen, että koordinaattorien palkat ja toimintarakenteet ovat tarpeeksi hyvin järjestettyjä, joten tätä pitäisi katsoa, kuka maksaa kenellekin ja mistä. Jos tämä toimisi, niin silloin myöskin koordinaattorista tulisi riippumattomampia ja tämä on tarkoitusperämme. Me tulee järkimarkkinoihin sitten. Tässä uskon, että tarvitaan lisää avoimuutta ilman muuta – meidän pitää katsoa, ettei lähtöä ja saamusoikeuden jälkimarkkinoita aiheuta pelkästään jotain rahoitusmarkkinoita. Jos joku osapuoli muuttaa tilannettaan lähtö- ja, ja mm, saamusaikojen suhteen, niin pitää myöskin pyrkiä tämän jälkeen siihen, että niitä käyttää paremmin. Silloin pitää myöskin selkeämmin määritellä se, mitkä ovat ne kriteerit, joita käytetään kaupassa. Tämä olisi varmaan hyödyllistä. Mitä tulee sitten aikataulun oikeus perustaan? Tästä olemme keskustelleet myöskin ryhmässämme. Minä hyväksyn tämän periaatteen, että pyritään määrittelemään se, että vaikka olin tietenkin vähän epäilyt sen suhteen, että onko tämä muotoilu ehkä tässä oikea, Ehkä tämä saattaa sitten haikeuttaa enemmänkin toimintaa, eikä niinkään helpottaa. No kuitenkin tästä meidän pitää keskustella vielä tarkemmin sitten eh, ryhmämme sisällä vielä ja myöskin varjoesittelijän kanssa, kun tähän mennessä on tehty. Me tulee sitten siitä, mitä tässä on mainittu mietinnössä. Meillä nämä sarja lähtösopimusaikojen asia, asia ja niiden käyttö ja ei-käyttö. Eli tämä use or lose it järjestelmä. Lähdetään siitä liikkeelle. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti esittelijän kommentteja, mutta hän ei ikään pystynyt minua vakuuttamaan omista kannoistaan. Totta kai tässä on positiivisia aspekteja, jotka voisivat suosia sitä, että tehdään muutos tähän, mutta tässä olisikin negatiivisiakin aspekteja, jotka johtaisivat sitten taas muiden toimijoiden ehkä tilanteen heikentämiseen. Jos pyrimme siihen, että käytetään paremmin lähtö- ja savusaika hyväkseen, niin tässä pitää olla hyvin varovainen kuinka muutetaan näitä sääntöjä. Kuinka paljon niistä on käytetty, kuinka monta prosenttia niistä on käytetty. Mitä tulee sitten näihin sarja lähtöä ja sammusaikoihin, lupiin, niin totta kai pitää katsoa tässä myöskin yhteystä, että voitaisiin käyttää näitä paikallisia tilanteita, että voitaisiin antaa käytettyjä minimimääriä vaikka näille paikallisille toimijoille, että voisi paremmin näin sitten hoitaa liikenteen heidän tahollaan. No tätä me pitää pohtia vielä yhdessä lisää. Sitten vielä viimeinen asia. Lähtö- ja samsaikojen varaamismaksut ja sitten seuraamukset. Me monet lentoyhtiöt varaavat näitä lähtö- ja sammusaikia, niin meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, mitä maksuja he joutuvat sitten maksamaan, jos ovat varanneet jonkun tällaisen sarja lähtöajan ja jos et pidä sitä. Meidän pitää taata siis niiden lähtö- ja sammusaikojen tehokas käyttö. Ja tätä, tähän voidaan yhdistää varmaan joku seuraamusjärjestelmä. Kiitos, Issa oli SD. Eh, presidente, innanzitutto Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä tekstistä. Olemme keskustelleet tästä jo muutamassa valmistelevassa kokouksessa. Kuten tiedämme kaikki, kyseessä on hyvin tärkeä, herkkä alue, koska lentokentille ja lentoyhtiöille ja muille toimijoille tämä on tärkeää. Haluan heti alussa todeta, että on tärkeää, että saamme laajan tuen tälle. Sillä haluamme totta kai tässä lisätä kapasiteettia lentokentille, tehdä eurooppaista lentokentistä kilpailukykyisempiä. Tämä on tarpeen ja tämä tarvitsee laajan tuen. Ja olen pystynyt myöskin lukenut tämän miten hyvin tarkkaavaisesti ja tässä on monia asioita, joita haluaisin vielä katsoa. Otan esille muutaman niistä. Muutama aspekti, jota minun mielestä pitäisi parantaa vielä. Viittaan tässä erityisesti lähtö- ja saavutusaikojen jälkimarkkinoihin. Ja sitten myöskin koordinaattorin toimintaa ja aikatauluihin. Miten aikatauluihin liittyen niin tähän pitäisi kiinnittää huomiota, koska tässä saattaa aiheuttaa vielä ongelmia. Erityisesti se, että jäsenvaltiot voisivat päättää, että lähtöjä samassa myytäisiin parhain, parhaan hinnan tarjoaville, ja tämä saattaa kyllä aiheuttaa vääristymiä markkinoilla. Mitä tulee sitten jälkimarkkinoihin? Tähän liittyen haluaisin todeta, että jäsenvaltiot voivat antaa suuren osan tuloista infrastruktuurimenoihin. Sillä jälkimarkkinat varmaan tuot myöskin tuloja mukanaan. Ja nämä voitaisiin investoida lentokenttien infrastruktuuriin jotta oltaisiin jatkossakin kilpailukykyisiä. Loppujen lopuksi lentokenttät voisivat käyttää tuloja hyväkseen. Jos emme tätä sääntele hyvin, niin sitten jäsenvaltiot voisivat käyttää näitä rahoja budjetissaan muutenkin, eikä voida silloin taata, että ne käyttää lentokenttien kehittämiseen. Sitten koordinaattorin tehtäviin Minun mielestäni pitäisi laittaa muutama tarkentava lausenke tähän, että hän on riippumaton ja että hän on mitään eturistiriitoja. Uskoisin, että tässä voisimme toimia kuten teimme esittelijän ja varjoesittelijän kokouksessakin jos sopimme. Eli voisimme miettää tästä eurooppaista koordinaattorin konseptia. Ja tämä sallisi sitten sen, että meillä olisi tietojenvaihtoa ja avoimuutta, mitä tulee lähtö- ja saapumisaikojen tilanteeseen tärkeimmillä eurooppalaisilla lentokentillä. Me tulee sitten 80-20 sääntöä. Ja tiedätte hyvin, että tämä on hyvin tekninen sääntö. Ja kun katson sitä, niin uskon, että tarvitsee vielä lisää aikaa katsoa sitä, että voitaisiin välttää ongelmia lentoyhtiöille ja lentokentille ja mitä saattaa ehkä syntyä myöskin lentomatkustajillekin. Ja kuten esittelijä täällä huomautti, minustakin olisi järkevää tämä 820 sääntöä katsoa ja mikä vaikutus sillä on sitten eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen lento- sektorin suhteen. Ehkä voitaisiin järjestää kuulemistilaisuus syyskuussa, jotta voidaan tarkemmin puida tätä kysymystä. Ja viimeinen asia, meidän pitäisi myöskin miettiä seuraamusjärjestelmää, joka olisi hyvin tarkkaan määritelty, jottei mitään vääriä käytänteitä syntyisi lähtö- ja saavusaikojen jakamisen suhteen tai niiden käytön suhteen. Hyvä puheenjohtaja ja hyvät kollegat, uskon, että esittelijä on ihan oikealla ladulla. Ja tällä hetkellä kaikki poliittiset ryhmät vetävät samaan suuntaan tänä ruoan. Minä halusin ainoastaan sanoa vähän enemmän yhdestä asiasta, joka on jotettu otettu esille, eli alueelliset lentokentät. Ja puhun muistakin kuin saarten ja etäisimpien alueiden lentokentistä. Kaikkiin alueellisiin lentokenttiin kohdistuu jonkinlainen uhka, jos me avaamme liikaa lähtö- ja saapumisaikoja koskevien, ko, koskevat markkinoita silloin, kun markkinat eivät toimi, niin voidaan tästä puuttua. Ja on aika helposti tunnistettava mahdollinen markkinoiden toimimattomuus tässä tapauksessa, koska nämä napalentokentiltä toisille kohdistuvat lennot yli, saattavat tapahtua yli 300 paikkaisella lentokoneella, mutta alueellisten lentokenttien lennot ovat sillä parisataa paikkaisella koneella. Jos me laskemme yhteen nämä pienet taloudelliset päätökset, Tämä saattaa johtaa johonkin, joka ei taloudellisesti kokonaisuudessaan ole paras päätös. Jos annamme markkinoiden toimia vapaasti, ne saattavat johtaa siihen, että lähdetään enemmän tällaista keskuslentokentiltä toiselle, koska liikennevolyymi kasvaa, mutta sitten alueelliset lentokennät jäävät koko liikenteen ulkopuolelle ja kokonaisvaikutus olisi kielteinen. Tässä täytyy olla varovainen, kun me saatamme loppuun tämän lähtö- ja saapumisaikojen jakamismenettelyn tekstin. Alueellisten lentokenttien täytyy päästä tänne napalentokentille. Muuten alueellisten matkustajien yhteydet pitkän matkan lentoihin katkeavat. On ihan mukava, se on sata lentoa Lontoosta Frankfurtiin. Mutta jos kukaan ei pääse Lontooseen tai Frankfurtiin jatkakseen eteenpäin, niin kokonaisuudessaan tilanne ei ole hyvä. Eli nämä yksittäiset kaupalliset päätökset liittyen minkä tahansa lähtö- tai laskeutumisaikaan, jos ne tapahtuvat säätelemättömästi, voivat johtaa siihen, että äh, kauppien alueiden lennot jäätyvät ja jäävät ulkopuolelle. Eli tätä täytyy vielä pohtia. Lichtenboga. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille sen, mitä täällä varjoesittelijöiden kokouksessa jo käsiteltiin – Täällä puhutaan näistä äärimmäisistä, äärimmäisen suurista kasvuluvuista, mutta jos katsotaan sitten taloustilannetta ja monien henkilöiden tulojen menetyksiä, ja erityisesti nuorten työmahdollisuuksia, niin vaan pelkästään halpalentoyhtiöiden kasvunäköt ovat hyviä, muilla varmaan vähemmän hyvät. Eli pitää nyt sitten miettiä, että jos liikaa odottaa kasvua tällä sektorilla, niin varmaan sitten mennään sellaisen strategian puoleen, jota ei välttämättä tukisi. No tämä on vain kommentti. Sitten alueelliset lentokentät, kun täällä mainittiin teidän taholtanne. Minulla on enemmänkin sellainen käsitys, että markkinat ovat hyvin tarkkaan järjestäytyneet viime vuosina. Meillä on olikopolirakenne Euroopassa, joka on ainutlaatuinen. Ja tässä erityisesti alueellisilla linjoilla tienataan paljon rahaa, koska hinnat nousevat rankasti. Lähtö- ja saavusaikoja myönnetään melko selektiivisesti. Ainakin minulla on kerrottu näin. Ja tilanne on enemmänkin se, että näiden keskuslentokenttien välinen kilpailu on kovempaa. Erityisesti varmaankin nämä paikalliset lentokenttien käyttäjät ovat tässä heikommassa asemassa. No, tosiasia on kuitenkin, kun tämä markkinat on näin selkeästi, selkeästi jakautuneet, niin kuin meillä tällä hetkellä on, niin riippumattomuus ja avoimuus, jotka ovat kaksi tärkeintä käskyä koko tälle kentälle, niin ne pitää olla myöskin näkyvissä. Jos katson sitä, että miten monta yritystä täällä on tehty tiettyjen nuorten yritysten taholta päästä markkinoille, he ovat saaneet sitten lähtöä saavusaikoja, joita eivät käyttää mihinkään, koska kukaan ei lentänyt näihin aikoihin niin kyllä täytyy todeta, että kyllä minulla herää vähän epäily sen suhteen, että avoimuutta puuttuu ja riippumattomuuttakin voi olla vähän saatavilla. Joten ne ovat kyllä tärkeimmät vaatimukset, mitä pitää esittää, jota pitää esittää myöskin, kun ajatellaan koordinaattoreiden tehtäviä. Jos täällä lyödään tällainen kanta lukkoon, että tähän tehdään lähtö- ja saavusaikojen varaamismaksu. No, ei tämä mitään markkinatalouden mukaista toimintaa ole, mutta jollain tapaa pitää kuitenkin varmistaa se, että suuret monopoliyritykset käytä väärin tilannetta, että estetään tavallaan nämä uudet tulijat, ettei ne pääse ollenkaan markkinoille. Tällaisella selektiivisellä lähtö- ja saamusaikojen myöntämisellä ja myöskin eh, tietynlaisella hintapolitiikalla. Jos jälkimarkkinat syntyvät, niin tietenkin silloin pitää olla myöskin kriteerit sille. Silloin pitää ottaa huomioon vaikka melu kriteerinä tietyillä alueilla, koska lentoliikenne sinänsä, kuten maantieliikennekin, koska lentoliikenne tällä hetkellä ei ole ottanut huomioon CO2-päästöjen vähentämistä niin kuin maatieliikenteessä on. Ja tämä kuitenkin on unionin tärkeimpiä tavoitteita, pitää pyrkiä estämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja tämä on täysin unohdettu. Meillä on oikeastaan päinvastainen strategia tällä hetkellä vallalla. Tämän takia meidän pitää jälkimarkkinoita käyttää, tarkoilla kriteereillä, ettei mitään ongelmia syntyisi. Että jos meillä on jossain yhteydessä ottaa huomioon näitä ilmastokriteereitä. Joka tapauksessa minulle tärkein asia tässä yhteydessä on se, että tämä on avoin, riippumaton järjestelmä, kun lähtö- ja saapusaikoja myönnetään, ja kun koordinaattorit toimivat tehtävässään, koska tällä hetkellä täällä markkinat eivät muuten toimi. Kiitos Rova Fasta. Kiitos puheenjohtaja. Ja isot kiitokset esittelijälle. Hän järjesti seminaareja, meillä on ollut varjoesittelijöiden tapaamisia. Ja tämä osoittaa jotain, ja varmaan useimmat varjoesittelijät ovat samaa mieltä, että meillä on erittäin monimutkainen asia käsissämme. Tämä näyttää suoraviivaiselta, mutta ei ole. Useimmat kannat, joihin olen törmännyt ja josta olen pitänyt kiinni, ovat niitä, joista meillä oli keskustelu silloin, kun minä olin vielä EPPn jäsen ja parlamentti on nyt jämähtänyt siihen tilanteeseen. Ja tämä oikeudellinen määrittely oli yksi näistä kysymyksistä. Minä irvistelin, kun joku kysyi, että pitääkö saada oikeudellinen määritelmä. Ensinnäkin se ei ole tarpeellista. hetoisekseen ää, lähtö- ja laskeutumisaika on immateriaalinen varallisuusesine. Ja ni- niillä voidaan käydä kauppaa. Kun me olemme päättäneet, tai komissio on päättänyt tarkastella asiaa, niin täytyy silloin tukea sitä, että koordinaattorin työtä mitenkään estetä. Ja useimmiten näin ei tapahdukaan koordinaattorin pitäisi olla riippumaton, ja ne ovat sitä. Ja useimmat koordinaattorit ovat sitä mieltä, että he saavat työskennellä vapaasti. Ja silloin kun näin ei ole, asian täytyy perehtyä tarkemmin. Joten olemme ylivoimaisesti samaa mieltä tuon premissien kanssa tämän asetuksen uudelleen laatimisen suhteen. Asia, missä olen ehdottomasti esittelijän kanssa samaa mieltä. Nyt menen vähän yksityiskohtiin en usko, että me tarvitsemme verkostolentokenttiä. Olen hänen tarkistuksessa kanssa samaa mieltä. En tiedä, mistä on kysymys, emmekä me tarvitse verkostolentokenttiä. Pidetään tämä ihan suoraviivaisena tässä asiassa. Eikä minusta lentokenttien pitäisi omistaa lähtö- ja laskeutumisaikoja. Miksi niiden pitäisi omistaa slotteja? Ne eivät omista, eikä niitä välttämättä pitäisikään omistaa. Ja siitä jälkimarkkinoihin kuten on sanottu, kun keskusteluita on käyty, että omassa maassani on ollut pitkään vuosikymmeniä jälkimarkkinat. 99 prosenttia paikoista on vapaita kaupan käynnin kohteita ja yhdessä prosessissa siinä pyörii rahaa. Ja mitä tuloihin tulee minusta, ää, ne varojen pitäisi mennä valtiolle tai infrastruktuuriprojekteihin. Ei ne ikinä siihen päädy, me tiedämme sen. Kyseessä on kaupalliset päätökset, ja tähän liittyy kaupallinen luottamuksellisuus, ja täytyy olla tarkkana, jos sen toimintatapa on muuta, ettei luo harmaita alueita. Jos äh, asiat eivät ole niin transparenttia kuin nykyään. Kysymys on lähteä laskentumisaikojen markkinoiden likviditeetistä. Tämä on aika teknistä. Kuulostaa helpolta sanoa, että tehdäänpä X. Mutta se ei välttämättä ole parasti eteenpäin, ja minä uskon, että jos jäsenvaltiot eivät halua järjestää jälkimarkkinoita, niin ei ne tarvitse. Tämä täytyy olla vapaaehtoista. 80-20 säännön pitäisi pysyä ennallaan. Ei tämä mitenkään puutu komission ehdotuksen tarkoitukseen. Tämä ei muuta sitä mitenkään. Meillä on globaali maailma. Kansainväliset sopimukset ja päätökset tehdään hyvistä syistä jos tämä järjestelmä ei ole mitenkään hajonnut, niin miksi korjata sitä 80-20 järjestelmää pitäisi pysyä. Äh, Lähteen lasketumisaikaan pitäisi olla tunnustettuja. Paikallisia sääntöjä voi miettiä. Jollakin lentokentillä se voi olla asianmukaista. Mutta jos ajatellaan kaikkia pelaajia, niin tässä me olemme samaa mieltä. Jälleen koordinaattorin rooli on kysymys. Ihan lopuksi puheenjohtaja, mitä tulee tähän liikenneyhteyksiin ja haluavatko äh, Marten väliset yhtiöt käyttää lähteä laskeutumisaikoja kansainvälisiin liikenteeseen. Kyllä, ne suurin osa varmasti haluavat, mutta ne varmasti haluavat myös syöttöliikennettä keskuslentokenttiin, jotta reuna-alueelta muualta Euroopasta tulee väkeä, jotka täyttävät niitä isoja lentokoneita, jotka lentävät Aasiaan tai muualle maailmassa. Joten en minä näe, että ne käyttäisivät kaikkia slottejensa mainitaan lentoihin. Se olisi hyvä bisnesmalli. Se olisi itse asiassa naurettavaa. Totta kai meidän täytyy ajatella syrjäseutuja ja pitää huoli siitä, että ne saavat oikeanmukaisen diilin. Eli kiitos esittelijälle vielä. Varmasti tuemme useita tarkistuksia, joita esittelijä on laatinut. Joitakin ei mainitsemistani syistä. Ja harkitsemme sitten muita kommentteja. Kiitos esittelijälle, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen työstään. Haluaisin kuitenkin ottaa esille asian, joka hieman herättää kysymyksiä, johon en ole itse löytänyt vastausta. Minua on hieman hämmästynyt hämmästyttänyt se, että meillä on tällaiset kaksinaiset markkinat ensimmäiset markkinat, sitten jälkimarkkinat tällä alueella, joka on hyvinkin koodattu. En, tämä on luultavasti ainutlaatuinen tapaus. Tässä on yhteys niiden asioiden välillä, että meillä voisi olla ensinnäkin tällainen lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen tiettyjen korvausten muodossa ensinnäkin näillä ensimmäisillä markkinoilla – otetaan siellä huomioon erilaisia kriteereitä, kuten esimerkiksi ympäristönäkökulmat ja julkiset edut. Ja sitten voisi olla nämä jälkimarkkinat, jotka voisivat olla tällaiset, äh, joissa on tietyt maksut ja kun ajatellaan rahoituspuolta, täytyy ottaa huomioon kaikki tekijät, kuten esimerkiksi liikenteen optimointi. Ja täytyy myös katsoa tätä kysymystä tietyn tasapainon kannalta, koska on sellaisia yrityksiä, jotka voivat ö, resurssiensa puolesta investoida enemmän nimenomaan jälkimarkkinoille. Ja olen todellakin hämmästynyt sen johdosta, että olisi tällaiset ensimarkkinat ja sitten tämä jälkimarkkinoiden järjestely olisi aivan erilainen. Onko tämä kysymys, jolloin eh, esimerkiksi komissionkin pitäisi miettiä sitä, miten nämä markkinat avataan. Ja sitten syntyykö vielä kolmannet tai neljännet markkinat, ja miten sitten tällaisessa kehityksessä saattaa käydä 10-12 vuoden aikana kun ajatellaan sitä, että tämän järjestely on hyvin vaikeasti ennustettavissa. Kun ajatellaan tätä suurta epäjärjestystä näiden ensimmäisten, ensimarkkinoiden ja jälkimarkkinoiden kohdalla jo, niin tämä on aika yllättävä kehityssuunnittelu. Herra. kiitos puheenjohtaja. Kuten jo lentokenttäkeskustelussa totesin, on pakko myöntää, että suhtaudun pikemminkin varauksellisesti äh, näiden slottien uudelleen jakamiseen ja uudelleen laatimiseen. Meillä on vaikeita päätöksiä erityisesti työllisyyden suhteen. En mitenkään pidä tervetulleena komission lähestymistapaa. Mutta on tässä jotakin myönteisäkin kohtia, kuten uusien markkinoille joiden aseman muuttaminen Osaat kollegat ovat puhuneet siitä, miten relevanttia on ottaa käyttöön jälkimarkkinat ja olen erittäin paljon kiinnittänyt tähän huomiota. Tämä ei ole mikään pikkutoimenpide, joka jäisi huomaamatta. Ensiksi täytyy herättää kysymys jälkimarkkinoista. Vastaako niiden luominen äh, slottien äh, jakamisperusteisiin nykyisellään, jotka pikemminkin luovat Äh, ruuhkia. En usko, että nämä ratkaisevat ongelmia. On totta, että tällaisia laillisia markkinoita on jollakin tunnetulla lentokentillä, mutta ei se ole mikään syy laillistaa niitä. On sitä olla huolestunut tästä pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että lentokentät äh, takaavat alueelliset yhteydet, jotka, joita on vaikea taata, kun vaihtoehtona on, että ne myyvät sitten manteiden väliselle lennolle näitä slotteja. Ja sitten kolmasien maiden äh, lentokentät, jotka saavat tukiaisia, niillä ei ole kuitenkaan samoja markkinasääntöjä. Tästä syntyy vilpillistä kilpailuja eurooppalaisilla lähtöaikojen markkinoilla, joten enpä juuri näe tarpeita tällaisille markkinoille. Meidän täytyy toimia hyvin kilpailulla markkinoilla, jossa on samat säännöt kaikilla ja näillä jälkimarkkinoilla niiden suhteen jotkut ovat ehdottaneet, että kaikki jäsenvaltiot voisivat toimia vapaasti, mutta emme voi toisaalta tukea yhtenäistä eurooppalaista ilma, ilmailualuetta, jossa kaikilla samat säännöt ja sitten eriyttää ne säännöt tällä alueella. Toiseksi komissio koventaa näiden slottien käyttösääntöjä ja mennä lentoyhtiöllä varsinaisia ilmakuoppia ollut edessään, ja kuitenkin komissio tiukentaa säännöt sen sijaan, että ojentaisi kättä. Totta kai me voimme löytää tasapainon näille vähän huonossa hapessa oleville yhtiöille, ja sitten ne voisivat käyttää näitä aikoja äh, kiinnostavat Togia ole ottanut tähän ollenkaan kantaa. Nämä komission kolme ehdotusta täytyy, ne täytyy mieltää ja pitää niin minusta tässä meidän täytyy ottaa myös huomioon äh, säännöt, jotka tulevat esille koko lentokenttäsektorille ja mä äh, meidän pitää tukea lentokenttää, mutta eipä rasita liikaa lentokoneita tässä. Tämä 80 prosentin sääntö näissä jatkuvissa sarjoissa on vähän liiallista ja meidän pitäisi löytää tasapainoinen kanta, joka heijastuu valiokuntaamme loppumietinnössä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että Ukiaksen mietinnöstä näkyy, että hän antaa tukensa, öö, että hän suhtautuu vähän varautuneesti näihin slotteihin. Niin meidän, minusta meidän pitäisi lisätä sanktioita silloin, kun niitä ei käytetä, mitä tulee ehdotus komission äh, äh, eh, eh, ehdotuksista alueellista lentokenttien suhteen, että se poistettaisiin, että niin tässä koordinaattorin suhteen puolesta annan tänne tukeni. Flasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että olemme kaiken kaikkiaan yleisesti samaa mieltä siitä, että tämä liikennemuoto lisääntyy Ensinnäkin tämä koskee tällaisia liikennejärjestelyjä, säännöllisiä liikennejärjestelyjä. Lisäksi haluamme tehdä sen pienen, pienen, vähentää kuluja. Kun ajatellaan tätä ehdotettua sääntöä, niin se vaikuttaa siltä, että se tuo enemmän meille ongelmia kuin ratkaisuja mukanaan. Kun ajatellaan näitä eri tahtiin kulkevia markkinoita, kuten edustaja Rike äsken sanoi, niin meidän täytyy olla todellakin tarkkana, kun tarkastelemme näitä ehdotuksia, joita voidaan tehdä. Esimerkiksi kun ajatellaan sitä, että on tällaiset ö, palkkiolliset ö, ö, saapumisajat niin siinä on tiettyjä riskejä ja sitten täytyy ottaa huomioon tämä vääristynyt kilpailutilanne, joka voi sitten asettua eurooppalaisten yritysten välille ja lisäksi kolmansien maiden ja eurooppalaisten yritysten välille, jotka sitten kolmannen maan yhtiöt saavat vielä kaup- valtion tukea. Meidän täytyy ilmaliikenteen alalla pyrkiä tuomaan parannuksia, koska ilmaliikenteen merkitys kasvaa koko ajan enemmän ja 2030 olemme tilanteessa, jossa ö, olemme oikeastaan umpikujassa, jos ei uusia ratkaisuja löydy. Jos ajatellaan näiden markkinoiden, olemassa olevien markkinoiden käyttöä, niin meille ehdotetaan tiettyjä e, asioita, jotka ovat mielestäni hieman liian pitkälle vietyjä. Siellä puhutaan tällaisista lentoyhtiöistä, jotka eivät täytä kriteereitä ja jossakin vaiheessa he haluavat luopua näistä markkinaroistaan ja sitten on puoliksi tyhjiä lentoja. Tämä ei ainoastaan aiheuta kustannuskysymyksiä ja ongelmia näille yrityksille, mutta lisäksi ne eivät tuo mitään yleistä hyötyä. Eli pitäisi optimisoida lentoasemien kapasiteetteja. Tämä voidaan tehdä yhteistoiminnan kautta ja pitäisi myös nämä lentoasemat saada vastuu ja tulosvastuu velvollisiksi. Tätä kautta voisimme päästä parempiin tuloksiin. Herra Kramer seuraavana. Ja, äh, Herr Riquet, das passt ja wunderbar. Niin, tämä sopikin mainiosti. Te totesitte, että miksi tarvitaan oikeastaan kaksi, kaksi erilaiset markkinat. Liikenteessä meillä ei ole mitään markkinoita. Tässä on markkinatalous kammettu käytöstä pois. Sitä vaan tuetaan ja kaikkea sitten verotetaan. Tämän takia meillä on viime aikoina juuri lisääntynyt huomattavasti lentoliikenne, koska lentokerisiiniä ei veroteta ja tämä kaikki vaikuttaa asiaan. Tämän takia meillä on tämä buumi. Tämä on keinotekoinen buumi. Kysymys onkin oikeastaan lentoyhtiöiden suuntaa. Halutaanko vähemmän matkustajia ja reiluihin hintoihin, tehdä vähemmän kauppaa, tai sitten äh, alhaisin hinnoin, mutta korkealla subventioinnilla. Ja tämän erotuksen maksaa sitten veronmaksaja. Tätä pitäisi katsoa suhteessa muihin liikennetoimijoin. Rautatiet maksavat itse kaikki viulut. Ja oikeastaan haluaisin mielelläni tulla vaikka Berliinistä tänne vaikka junalla ja pääsee näin nopeasti paikasta toiseen. Ja niin kauan kuin me muuta näitä puitteita, niin kyllä kuitenkin lähtö- ja paine on kova. Jo 50 vuoden ajan täällä on miljardeja investoitu siihen, että pyritään poistamaan ruuhkat kadulta. Ja meillä on tänään yhtä paljon ruuhkia kadulla kuin oli 50 vuotta sitten, koska aina on todettu, että kyllä autoliikenteen pitää myöskin kasvaa. Ja kyllä infrastruktuurin kasvattamisella tämä ratkaistaan sitten, mutta eihän näin ole. Tästä on monia muita esimerkkejä muissa kaupungeissa, kunnissa, maissa. Me olemme, jos annettaisiin tässä todelliset kulut maksettavaksi, niin tämä säästäisi loppujen lopuksi. Toistammeko tämä saman virheen tässä, kun olemme aina aikaisemmin tehneet? Tämä on se keskeinen kysymys. Katsotaan vaikka Roomasta Berliinin lentoa. 25 euroa 99 maksoi tämä. En takia, että mä halusin välttämättä mennä, mutta se sopi juuri hyvin. Sitten bussimatka matka lentokentältä keskustaan 8 euroa ja taksi olisi maksanut 50 euroa. No, tämä on jotenkin hullua, mutta tämä on realiteettia. Jos Suomi jatkaa tällä tiellä, niin meidän pitää aina 20 vuoden välein laajentaa lentokenttiä, eikä tämäkään riitä kuitenkaan. Ja sitten kuitenkin kiinteistö kupla puhkeaa Espanjasta jossain muualla. Tämän takia meidän pitää olla markkinat tähän, erityisesti lentoliikenteeseen. Saksan mustakeltainen hallitus teki lentoliikennemaksun. Ja ajattelin kyllä sanoa, että en ikinä uskoisi tätä, mutta kyllä, he pystyvät tähän. 12 mi- miljardia, jota, jotta veromaksut yleensä maksavat tästä yksi 12 osa nyt putoaa pois. Ja tämän takia lentoyhtiöt sitten revivät hiuksiaan. Vaikka kuitenkin tämä on vähän reilumpi järjestelmä, yksi 12 osa nyt putoaa pois kuitenkin tuesta. Tähän suuntaan pitää mennä. Ei meidän pitää lisätä pelkästään liikkuvuutta, vaan myöskin suojella ilmastoa, koska muuten liikkuvuus ja ilmasto ja lastemme tulevaisuus tuhoutuu tässä. Tämän takia tuen markkinataloutta. Onko sitten yksi vai kaksi tai kolme markkinaa tässä kyseessä? Ja, mutta kyllä kokonais liikennesektori tarvitaan verotusta, joka menee oikeaan suuntaan, ja tällä tavoin voidaan ratkaista lähtö- ja saavusaikojen ongelma. Ja näin lentoliikenteen paineet vähenevät, ja voidaan puolet näistä lennoista vähentää, ja siltikin on liikkuvuus taattu. Kiitos, herra Kramer. Higgins. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja kuulin jo aikaisemmasta keskustelusta ja varjoesittelyiden puheesta, että menemme hyvään suuntaan, mutta sitten muut puhuivat toisen suuntaan ja minä olen samaa mieltä Rova Fosterin kanssa, että tämä näyttää todellakin monimutkaiselta siksi, että se on monimutkaista, kun puhutaan näistä teknisistä asioista, jotka liittyvät jotka liittyvät ajomittareihin ja moniin muihin kysymyksiin. Me olemme ainakin viime viikoilla päässeet eteenpäin äänestyksen muodossa muissa tärkeissä asioissa, mutta meidän täytyy loppujen lopuksi katsoa tämän mietinnön sisältöä. Ja kun ajatellaan niitä seikkoja, jotka esimerkiksi Kristiina otti esille ja herra Vesto esitti, niin nämä yksityisiin yrityksiin liittyvät toimet eivät ole tässä pääasia, vaan että nyt yritetään saada aikaan todellakin parannusta yleisellä linjalla. Me yritämme päästä nyt yleisellä tasolla eteenpäin. Ja jos nyt katsotaan näitä yksityiskohtia, joissa tämä paholainen piilee, niin esimerkiksi minun maassani, jossa juuri nimenomaan Ryanair oli käynnistämässä tätä kilpailua ilmailualalla, mutta Air France, Lufthansa, Sterling muut ovat olleet siellä myös toimimassa ja vaikuttaa siltä, että kilpailu toimii. Me puhumme myös siitä, miten tämä kilpailu vaikuttaa siihen, että kuluttajat saavat edullisempia hintoja. Mutta sitten nämä menettelytavat, niiden täytyy olla avoimia. Me tarvitsemme avoimuutta ja siihen tämä ehdostus nimenomaan liittää ja, liittyy ja siksi voin tukea siitä voimakkaasti. Kun ajatellaan näiden tuloja tai saapumis- ja lähtöaikojen jakamiskysymystä ja sitten yhteistä eurooppalaista ilmatilaa, niin tässä kohdassa voimme päästä eteenpäin. Minusta tuntuu, ja täysin tuen sitä, että nykyiset operaattorit, jotka pitävät kiinni näistä sloteistansa ja sitten taas ne uudet, jotka tulevat sanovat, että eivät halua näitä saapumis- ja lähtöaikoja. Ja sitten tämä syntyvä tilanne on kilpailulle ja markkinoille kielteinen asia. Jos ajatellaan infrastruktuuria, ja sitä, että tarvitaan monta kuukautta aikaa operaattoreilta hoitaa tämä asia. Alden edustaja, joka viittasi siihen, miten se vaikuttaa näihin alueellisiin lentoasemiin ja tähän napalentokenttäjärjestelmän, jos se olisi toinen vaihtoehto, niin totta kai syntyisi tällainen syrjivä vaikutus – nimenomaan alueellisten toimijoiden kannalta, alueellisten lentokon, lentoasemien kannalta. Ja lisäksi asia, jonka edellinen puhuja otti esille, jos ajatellaan, että me haluamme markkinataloutta, niin siellä pitää olla kilpailua ja se on nimenomaan kilpailu on se, joka vie kauppaa eteenpäin. Kiitos. herra Higgins, terve maisnaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tämä asiakirja on kaikkein monimutkaisin näistä. Ansainta vaikuttaa yksinkertaiselta, koska melua kaikki voi kovitella ja myöskin huolintapalvelut voidaan ajatella. Ja sitten lähtöä samassa samaisaikaisuhteen mietitään, miksi tämä pitää yleensä käsitellä täällä. Tämä on teknisesti vaikea asia. Ja tästä voidaan kyllä keskustella pitkään ja kollega Kramerille voin todeta, että kyllä monilla alueilla meillä on tukea ja haluttaisiin kuitenkin niille markkinataloutta. Ei pelkästään lentoliikenteessä, vaan meillä muillakin kentillä on näin. Ja minusta herra Ugias on tehnyt hyvää työtä, niin haluaa puhua niin paljon tässä näistä lähtö- ja sammuisajoista, vaan oikeastaan meidän pitää parantaa tehokkuutta lentokentillä. 9 prosenttia lentokentistä on jo käytössä, mutta on täällä vielä vapaata kapasiteettiakin. Kyseessähän ovat lentoyhtiöiden, mutta myös lentokenttien työpaikat, joista on kyse. Tämä on se markkinatalouskomponentti. Ja sitten meidän pitäisi yleensä puhua tästä, että lentoliikenne lisääntyy. Täällä epäiltiin sitten herra Lichtenbergin taholta. Vai, eh, vai mihin Kramerit, jotka se oli sitä, että epäili. No, joka tapauksessa näin on. Minä olen vakuuttunut siitä, että lentoliikenne lisääntyy ja sen pitää lisääntyä. Ei tästä nyt voida kauheasti kiistellä. Mutta miksi sitten yleensä lentoliikenne lisääntyy, vaikka meitä on vähemmän Euroopassa? Totta kai voihan tähän vielä lapsiakin syntyä, mutta kyllä näyttää, että meitä on vähemmän ihmisiä maailmassa emme meitä miettiä sitä, mitä tapahtuu sitten meidän jälkipolviemme suhteen, meidän lapsemme ja lapsen lapsemme, miten he täällä Euroopassa, että pystyvät toimimaan myöskin maanmarkkinoilla ja tarvitaan jotain lentomatkustajillekin. Kun tämä tuhkapilvi oli Euroopassa silloin, me huomasimme kyllä, että muutamat tuotantolinjat seisoivat siellä vaikka BMWllä esimerkiksi koska tätä, tätä kaikkein tärkein rähti ja kallein rähti tuli ilmateitse. Ja koska tämä lentotie on myöskin Euro- saksalaisen talouden kannalta ja teollisuuden kannalta tärkeä reitti. No en nyt puhu tässä niinkään tästä tuesta, tai markkinatalous kävisi minulle myöskin, miten se toimisi ilman, että muuttaa liikaa. Mutta tässä oli muuttaa Rova Barakin kanssa samalla tiedolla pitää miettiä sitä, että meidän eurooppalaiset lentoyhtiömme kilpailevat muiden lentoyhtiöiden kanssa, on ihan toisenlaiset toimintaedellytykset. Emme voi antaa niin paljon tukea lentoyhtiöillemme, kuten Arabian valtio tai emiraatti lentoyhtiö saa. Kuitenkin meidän pitää kilpailla heidän kanssanne, kanssaan. Tässä on monia asioita, jotka ovat mukana sopassa. Haluanko lisää lentoyhtiöitä mukaan kilpailuun? Periaatteessa meillä on lentoliikenteen lisääntyminen edessämme, ja meidän pitää katsoa, miten tästä päästään eteenpäin. just... Kiitos, Harva Meissner. Minuutti Mikael. Merci beaucoup. Nur eine Sache zu den Arbeitsplätzen. Yksi kommentti työpaikkojen vuodelta 1994 lähtien Saksan rautatiellä on 15 000 250 000 tipahtanut työpaikan. Tästä ei kukaan puhunut. Ja sitten Frankfurtin lentokentällä on tällä hetkellä 70 000 ihmistä töissä. Kun kyseessä on työpaikat, niin pitää kyllä katsoa ehkä muita liikenneväyliä eikä pelkästään tukea lentokenttiä. Kiitokset. Tämän, tämän vain halusin todeta. Kiitos, Michael. Ja nyt annan, ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, olen iloinen kuullessani, että Michael Kramer on markkinoiden kannattaja. Minä en vastustanut tai puolustan. Totesin vain, että primääri- ja sekundaari jälkimarkkinat on organisoitu hyvin erilailla lailla järjestetyt, ja tämä loi vähän tällaista artistista tai teellistä Hän Komissio, puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät näistä herrat. Komission nimissä haluaisin ensiksi kiittää esittelijää työstään ja painotuksesta sitä, että koordinaattorit ne, jotka koordinoivat näitä lehtoja ja saapumisaikoja, niin täytyy olla riippumattomia. Ja toisekseen, että slottimarkkinoiden täytyy olla riippumattomia. Meidän täytyy luoda enemmän kurja lentoyhtiöiden keskuudessa, lentokenttäkapasiteetin käytössä. Totta kai joustavuus on toivottavaa. Mutta kun olemme tilanteessa, jossa lentokenttien kapasiteetti on täynnä pitkin päivää tai ruuhka-aikoina, täytyy pitää huolta siitä, että lentoyhtiöt kokonaisuudessaan käyttävät kapasiteettia paremmin. Komission tapauksessa 25 äh, prosenttia lähtöjä pitäisi säädellä. Ja nämä sarjat ovat pitempiä. Ja että lähtee aikaa käytetään johdonmukaisesti. Ja sitten estetään se, että lähtö slotit palautettaisiin tähän yhteiseen puoliin hitaasti niin, että muut eivät voisi käyttää niitä. Ja lentokenttien verkostoja pitää toimia johdonmukaisesti ja ja meiltä tulee johdonmukaista myöskin lentoaikataulujen suhteen. Mitä jälkimarkkinoihin tulee? Jälkimarkkinoiden täytyy vastata julkisen etuun. Miksi mahdollista asiat voivat ostaa ja myydä slotteja, jotta olisi kannustamiksi vapauttaa näitä slotteja? ja että muut lentoyhtiöt voisivat käyttää näitä laskeutumisaikoja, kun ne voivat käyttää niitä paremmalla tavalla. jotta ne vastaisivat sitten matkustajien tarpeisiin. Tutkimuksemme osoittavat, että jälkimarkkinat ne mahdollistavat useammalle matkustajalle per vuosi matkustaa. yli 14 miljoonaa matkustajaa vuosittain voisivat matkustaa, jos luodaan marraskuussa nämä jälkimarkkinat. Kuitenkin kiinnittäisin huomiota aina siihen, että, että tietyt tarkistukset nykymuodossaan voisivat vaarantaa jälkimarkkinat työkaluna. Ensinnäkin osa tulosta vietäisiin pois lentokentiltä. Tämä ja se tis lentoyhtiölle myydä slotteja. Perimme siihen, että ne voisivat ostaa ja myydä niitä. Ja kohdentamalla varat lentokentille me voimme sulkea järjestelmää. mitä sama asia rahoitusvirtojen suhteen, jotka pitäisi olla seurattavampia. Me jäämme esittelijän halun lisätä seurattavuutta koordinaattorien toiminnassa. On olemme mieltä, että yksittäiset transaktiot lentoyhteyden kesken, niiden ei pitäisi olla julkisia. agregoidun datan pitäisi olla, jotta kaikki saisivat tietoa mutta yksittäisiin lentoihin liittyvät tiedot, slotteihin liittyvät tiedot voisivat osoittautua ongelmalliseksi. Sitten on tarkistus liittyy yhteyksiin ei-koordinoittujen lentokenttien kanssa. Tämä liittyy myöskin tähän alueellisten lentokenttien palveluihin. Tämä liittyy jälkimarkkinoihin ja ver- Näin voimme luoda uusia reittejä Euroopassa. Sitäkin kannattaa muistaa. Tällä hetkellä lentoyhtiöitä, jotka haluaisivat lentää tiettyjä reittejä, mutta kun lento- laske- lähtö- ja eivät ole tarpeeksi joustavia, tämä voi olla vähän kimoranttia. Sitten meillä on toinen järjestelmä, joka toimii hyvin, ja se on tämä julkispalvelujärjestelmä. meidän ehdotuksessamme ja, ja 1008 toimii hyvin. Lentoyhtiöt voivat käyttää sitä. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, että ja, e, palvellaksemme paremmin neuvon sisäisiä lentoja olemme tehneet sääntöjä, jotka liittyvät uuden markkinoille tulijoiden asia, asemaan, jotta uusi markkinoille pyrkiä olisi sellainen, joka lentäisi kahdeksan äh, mennäpalulentoa ja käyttäisi yhdeksää slottia. Ja näin se pääsisi tähän puuliin käsiksi. Meillä on myöskin sääntöjä, jotka liittyvät uuden markkinoille tulijan portfoliaan. Se nousi siis 50 prosenttiin. Eli ehdotuksessamme on sen takaaminen, että alueelliset lennot tulisi mahdollisimman hyvin kohdelluiksi, jotta vastaisimme kysyntää. Useampi parlamentin jäsen esitti kysymykseen kompensien maiden yhtiöistä, ja että vaarana olisi, että jotkut yhtiöt, jotka saivat tukia tai joita epäillään siitä, että ne voisivat helpommin ostaa lähtöön laskeutumisaikoja. Osa eurooppalaisista lentoyhtiöistä on heikommassa asemassa, mutta tässä suhteessa muistuttaisi on, että lentopalveluneuvottelut on tässä asian ytimessä, kun joku maa neuvottelee liikennöintioikeuksista, oikeuksista se keskustelee paketin muista ehdoista. Ja komissio haluaa mandaatin neuvottelusta sopimuksista. Asioita täytyy olla siellä. Eikä slottien yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten eh, esittelijämme herra Uchas lopuksi. Grazie, presidente. Io credo che... Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskoisin, että tällaiset asiat kollegoiden taholta ovat antaneet jo ajatuksen siitä, kuinka monimutkainen aihe on kyseessä. Kyseessä ei ole pelkästään, että sekuntikello kädessä jaetaan minuutilleen ajat kiitoredalla, vaan kyseessä on muutkin aspektit, jotka liittyvät poliittiseen toimintaan lentoliikenteessä, eikä pelkästään lentoliikenteessä, vaan kun kuuntelin Messneriä ja Krameria, niin voidaan hyvin kuulla, että tämä koskee myös kaikkia muitakin liikennemuotoja. Ja uskon, että tämän asian monimutkaisuus, joka on siis teknistä, mutta samalla myös poliittista luonteeltaan, niin sen pitää jo suoraan antaa se ajatus siitä, mitä parlamentti tai valiokunta haluaa tästä. Meidän pitää jo päättää se. Emme saa olla mitenkään ideologisesti kangistuneita, vaan meidän pitää olla avoimia ja tiukkoja. Ja meidän pitää myös sitten katsoa tiukasti eturistiriitoja, jotka ovat tavallaan lähtöisin sektorin kriisitilanteista, ettei kyseessä ole pelkästään tietyt toimet, kun antaa resursseja muille toimijoille, sektorille. Se on ihan selvästi, emme saa heikentää ja huonontaa lentoyhtiöiden tilannetta tästä tämänhetkisestä tilanteesta. Ei ole nyt se tilanne leikata heidän voittojaan, vaan meidän pitää nyt helpottaa heidän toimintaansa. Elämme vaikeassa maailmassa, mutta meidän pitää katsoa myöskin rohkeasti tulevaisuuteen. Tiedän, että tiettyjä vaikeuksia saattaa syntyä, kun ajatellaan vaikka oikeudellisia tuomistuinpäätöksiä, jotka saattavat rajoittaa lentokenttien käyttöä tai kiitoratojen kapasiteettia, jotka rajoittavat vaikka öisin tapahtuvaa laskeutumista lentokentälle. Ja tällä tavoin myöskin sitten rajoittavat lentokenttien kapasiteettia. Ja yksi mahdollinen, mutta myöskin vaikea alue on se, että meidän pitää katsoa myöskin lentokenttäpalveluja tavallaan palvelujen puitteissa. Haluan tehdä tämän selväksi. Tässä ei ole mitään kilpailuja tulossa tai, tai myyntiä jonkun yleisöisen tuotteen suhteen, vaan ne ongelmat, jotka me tässä kohtaamme lähtö- ja saapumisaikojen suhteen, niihin pitää tarttua kaikkien. Kun katsotaan oikeusia päätöksiä, niin tässä painavat myöskin toimet ja EU-ssa puhutut puheet, eikä ole missään on todettu, että lähtö- ja savusaitot ovat julkista omaisuutta. Tämä on yleiselle, tai yleisölle hyödyllistä tuotantoa tai, tai tavaraa, joka pitää ottaa huomioon erilaiset edut, jotka liittyvät tähän. Ja tämän pitää myöskin ottaa huomioon. Mutta tässä on muutakin vielä kyseessä. Meillä on myös tilanne, jossa mm, halpa lentoyhtiöt ja korkeamman palvelun yhtiöt kilpailevat keskenään. Ja tässä myöskin äärialueella toimivat lentokentät ja sitten keskuslentokentät taas toisaalta ristiriidassa. Joten meidän pitää löytää ratkaisu näille kaikille. En tiedä, onko tämä jälkimarkkina-ajatus ja sen siirtyvät suuret investoinnit, niin onko tämä sitten se oikea ratkaisu? Ja sitten vielä yksi toinen asia, joka mainittiin täällä jonkun puheenvuorossa, joka pitää ottaa myös huomioon. Eli pitää katsoa sitä markkinoiden kehittymistä muiden mannerten tilanteen valossa. Euroopassa tilanne kehittyy ennen Pohjois-Amerikka oli ykkösmarkkinakohde ja monet amerikkalaiset olivat tällä kentällä myös uranuurtajia. Nyt meidän pitää sitten huomioon ottaa se, että nämä kaksi aluetta on ohitettu Aasian ja Tyynemeren alueen taholta. Se on alue, joka tällä hetkellä kasvaa nopeasti. Ja 2010 esimerkiksi on nähty tämä tilanne. Pekingin lentokentästä tuli maailman toiski suuri lentokenttä Atlantan jälkeen. Ja tämä lista, joka meillä on eurooppalaisten lentokenttien suhteen, huomataan, että tämä tendenssi jatkuu edelleenkin. Vain yksi eurooppalainen lentokenttä on 25 parhaan joukossa, se on Lontoo. Joten tässä vaaditaan myöskin hyviä poliittisia päätöksiä nyt. Kiitokset kaikille puheenvuoroista. Nyt on hyvin vaikeaa pyrkiä poimaan täältä nämä kaikki tärkeimmät aiheet. Mutta on totta, että meidän pitää nyt tarttua toimeen monin toimen avulla. Emmekä voi kuvitella, että voimme luoda uusia rakenteita, jos emme sitten ottaa huomioon tässä seuraavassa investointikauden keskustelun yhteydessä. Tällä hetkellä me keskustelemme valiokunnissa ja Euroopassa resursseista. Mutta ei voi olla niin, että resurssit vedetään sitten pois, vaan meillä on jotenkin suunnitelmakausi, joka on tietty, tietyn aikainen, ja tämän pitää ottaa huomioon sitten taloudellisen tilanteen kanssa, että varat myönnetään ajoissa. No tietenkin tämä on vaikea alue, mutta meillä on nyt vastuu toimia tässä myös erilaisten kielellisten sävyjen kanssa, erilaisten juridisten, järjest- juridisten järjestelmien yhteydessä. Meillä on anglosaksinen, mannermainen oikeusjärjestelmä käytössä. Nämä kaikki pitää ottaa huomioon. Ja meidän pitää kiinnittämään huomiota myöskin eturistiriitoihin. Ja tässä haluan todeta, että en ole samaa mieltä komission kanssa, että todettaisiin, että vain kaikki rahoitustoimien yhdistetyt tiedot riittäisivät. Myöskin ne osoittavat sen, että missä on eturistiriitoja ja missä on tilanne, joka on vähemmän avoin. Tältä kannalta edustaja Foster on jo useamman kerran todennut, että hänen tietojensa mukaan kyseessä ei ole sellainen markkina, joka hetkellä negatiivinen tai huono sinänsä, vaan meidän pitää lisätä kuitenkin tämän markkinan avoimuutta. Ja kuten kollega Penion täytyy meidän pitää katsoa myöskin tilanteen yhteydessä äärialueiden lentokenttiä. Koska tällä lentoliikenteellä ja lähtö- ja saavusajoilla on julkinen hyötyaspekti, eikä se saa estää sitten myöskään lähtö- ja myymistä, tai eikä saa haitata mitenkään lentoyhteyksien luomista. No en ehkä voi kaikkia asioita tässä pysty ottamaan esille. Pyydän anteeksi, täällä on niin monta puheenvuoroa ja ne ovat hyvin laajoja, mutta uskon, että asia, joka liittyy avoimuuteen, oli tärkeä ja myöskin kiitokset tästä rehellisyydestä puheenvuorojen yhteydessä. Uskon, että näin pystymme antamaan hyvän palveluksen lentoliikenteen tulevaisuudelle. Kiitoksia herra Uchas. Nyt olemme pääsemässä tämän istunnon loppuun. Meillä on nyt tauko puoli kuuteen saakka, jolloin alkaa koordinaattoreiden kokous. Niin, ja pitihän minun sanoa vielä, että tarkistusten jättöaika tämän mietinnön osalta on 12.9 että ja äänestys lokakuun lopussa, marraskuun alussa ja sitten täysistunto joulukuussa. Huomenna jatkamme tämän valiokunnan kokousta kello yhdeksän ja kello puoli kuusi tänään vielä nyt koordinaattoreiden kokous.